Przewodniczący! Good morning, please, colleagues. Huomenta, hyvät kollegat. Pyytäisin istuutumaan. aloitamme. Avaan istunnon. Siirrymme heti ensimmäiseen kohtaan, tähän lisäkohtaan, joka koskee tätä kriisitilannetta, joka Euroopassa nyt on lentoyhteyksien puutteen vuoksi, mutta muutama tiedotusasia, ilmoitusasia ennen sitä. Nyt kun poliittiset ryhmät ovat saaneet aikaan yhteisymmärryksen ja kun on näitä kehityskulkuja seurattu, niin keskiviikolla tulee uusia muutoksia lisäksi niihin tai suhteessa niihin, joita hyväksyttiin eilen 17.30 lisää muutoksia esityslistaan. Otetaan pois kysymys neuvostolle. Neuvosto ilmoitti minulle, että koska on näitä liikenneongelmia tällä viikolla, niin herra Lopeska Riido hänen täytyy lähteä Strasbourgista keskiviikkona kello 18. Eli illalla ei voi olla tätä kysymystä kierrosta. Sitten otetaan Silvia Tikaun mietintö rakennusten energiatehokkuudesta pois, koska sitä ei hyväksytty valiokunnassa maanantaina. Ja sitten kolmanneksi suullinen kysymys, joka koskee syöniidin käyttämistä kaivostoiminnassa. Se tulee heti SWIFT-keskustelun jälkeen ja PNR-keskustelun jälkeen. Tällä tavalla keskiviikkona istunto päättyy kello 19. Eli lyhyesti vielä. Otimme keskiviikon esityslistasta pois ne kohdat, joiden käsittely ei ole mahdollista. Ja sen vuoksi keskiviikon istunto, täysistunto päättyy, siis se ei pääty kello 12 yöllä, vaan kello 19 illalla. Toistan, että näistä asioista konsultoitiin poliittisten ryhmien puheenjohtajia. Herra Kramer, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Ja. Monsieur Kramer. No, 396. 396. Ei ole paikalla, selvä. Äh, ongelma on ratkaistu jo. Erittäin hienoa. Herra Rubik, olkaa hyvä. Danke, Herr Kiitos puhemies. Halusin kysyä, pidetäänkö torstaina ylipäätään mitään istuntoja? Voivatko esimerkiksi valiokunnat tai muut kokoontua? Onko täällä tulkkaus käytössä? Ja voidaanko täällä ottaa vastaan esimerkiksi vierailijaryhmiä? Wyjaśniam Państwu, to bardzo ważne pytanie. Tämä on tärkeä kysymys, selitän sen teille. Minä juuri valmistelen tällaista sähköpostiviestiä, jonka henkilökohtaisesti allekirjoitan kaikille jäsenille,